Merci. La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja on teille jaettu. Jos kommentteja on, niin sitten, jos ei ole, niin sitten ne pidetään, ilmoitamme hyväksytyiksi.